Um, ladies and gentlemen, let us start. Hyvät naiset ja herrat, aloitellaanpa ja jatketaan tätä turvallisuuspuolustusvalikunnan kokousta. Tänä iltapäivällä puhumme yhtenäisestä Euroopan ilmatilasta Cesarista ja sen vaikutuksesta siviili- ja sotilasvoimavaroihin. Keskustelemme täällä herran Maurizio Castellettin kanssa hän on, hän on yhteisen Euroopan, Euroopan ilmatilan yksikön johtaja. Hän, hän on täällä Balvinin sijaan, joka puhäyttelee, hän ei ole maassa. Sitten herra Tytkat, hän on Eurokontrollin yhtenä ilmatilan johtaja. Sitten Carlo Borghini, varatoimi, toimitusjohtaja Cesar-yhteisyrityksessä ja Gianpaolo Lillo Euroopan puolustusviraston aseosaston johtaja. Täällä on siis paljon ihmisiä Italiasta. Taidatte olla salissa enemmistössä. Yhteinen eurooppalainen ilmatila on asia, josta olemme jo keskustelleet tässä ala- alivaliokunnassa. Ja niin kuin luultavasti tiedätte, lokakuussa Euroopan parlamentti hyväksyy asiaa koskevan asiakirjan. Siis viime vuonna ja silloinhan siihen liitettiin myös Kirilovin lausunto meidän ryhmästämme. Ja siinä korostettiin siviili- ja sotilasyhteistyön merkitystä ja vaikutuksia. Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikalle ja viraston merkitystä tämän prosessin vahvistamiseksi. Ennen sen suurempaa viivetystä annan teille puheenvuoron. Ensimmäinen esitys enintään 10 minuuttia ja tämän jälkeen teillä on aikaa kysymyksiä ja vastauksia varten, joten saatte lisää aikaa. Mr. Castelletti, please start. Okay, thank you. Herra Castelletti, olkaa hyvä. Very much. Uh, and good, good, uh, good afternoon, uh, ladies and gentlemen. Kiitoksia, hyvää iltapäivää kaikille, hyvää iltapäivää ala, alivaliokunnan jäsenille. Pahoittelen vielä kerran johtajani Volvinin puolesta, joka ei päässyt, päässytkään paikalle. Ja haluaisin kiittää kutsusta tulla tähän keskusteluun. Minä aion keskittyä lähinnä poliittisiin kehyksiin ja Cesarin käyttöönoton ja konkreettisen täytäntöönpanoon. Jos nyt aloitetaan tästä yhtenäistä Euroopan ilmatilasta SESSistä. SESSAR on yksi osa sitä. Kutsumme sitä teknologiseksi pilariksi. Se on hankke, jolla pyritään uudistamaan järjestelmää. Ja jos katsotaan yhtenäistä Euroopan ilmatilaan on, on useita syitä, miksi sotilaspuolet on tähän projektiin mukaan. Ensinnäkin heillä olisi voinut olla mm, joitakin sotilaallisia toimijoita. Italiassa esimerkiksi sääpalvelut tulevat sotilaspuolta ja joillekin lentokentillä sotilashenkilökunta tarjoaa ilma liikennepalveluja siviilikäyttäjille. Toinen Syy on se, että sotilaspuoli käyttää myös siviilipalveluja. Ne, he saattavat päättää lentää niin, siviili-ilmahallintasääntöjen alaisesti. Sitten on myös yhteisen resurssin, yhteisen ilmatilan jakaminen. Se on hyvin tärkeä kysymys, koska tietenkin siviili käyttöön. Kaupallisella käytöllä on hyvin erilaiset vaatimukset kuin turvallisuus- ja puolustuskäytöllä. Kuten sanoin, Euroopan yhteinen ilmatila ja CSR ovat täysin käyttöön tarkoitettuja hankkeita. Cesarin tai Sessin vaikutus puolustusvoimavaroihin Onko sillä vaikutusta? Tietenkin periaatteessa mitään suoraa vaikutusta näillä ei ole, eikä pitäisi olla, koska nämä hankkeet on järjestetty kuljetuspolitiikan alalla eikä ilman puolustuksen alalla, joten periaatteessa Cesarilla ei pitäisi olla mitään suoraa vaikutusta sotilaallisiin vaimo, voimavaroihin – ja, ja, ja sotilaisiin tarkoituksiin. Joitakin epäsuoria vaikutuksia on, kuten tullaan näkemään, kuten sanoin aikaisemmin, sotilaspuolikin voi tarjota palveluja siviilikäyttäjille ja sotilaat ähm, voivat lentää siviilisääntöjen alaisesti ja käyttää yhteistä resurssia eli, eli ilmatilaa. Ja siksi olikin, onkin tärkeää, että sotilaspuoli on mukana ja että meillä on hyvää koordinaatiota ja osallistumista sotilaspuolelta koko tämän SES-politiikan alalla. Näin lisäarvoa saadaan niin, että, että sotilallinen yhteisö on mahdollisimman pitkällä mukana yhtenäisen Euroopan ilmatilan suunnittelussa ja eri, eri elimissä ja sekä myöskin yhteisyrityksessä. Herra Borghini omassa esityksessään palaa siihen ja eurokontrollista myös saatte kuulla. Se on siviilisotilasjärjestelmä. Cesarista, kun nyt katsotaan tätä hanketta, joka otetaan käyttöön, haluaisin kiinnittää huomionne näihin asetuksiin, jotka on toukokuussa hyväksytty. Asetus 409 tältä vuodelta, kuten tiedätte, se, tässä siinä on erilaisia vaiheita, määrittelyvaihe, kehitysvaihe ja käyttöönottovaihe. Määritelmävaihe johti äh, tämän masterplanin suunnitteluun ja, ja nyt ollaan toisen, toisen, toisen vaiheen yhteisyritysvaiheessa ja käyttöönottovaiheen pitäisi alkaa ensi vuonna. Jos luette tämän asetuksen, niin ymmärrätte, että se on kirjoitettu niin, että kiinnitetään suurta huomiota taas sotilaspuolen, erityisesti johdatusakappale 19. Siinä todetaan, että Caesaria pitäisi koordinoida sotilaspuolen kanssa, eikä Caesarilla pitäisi olla vaikutusta sotilaisiin voimavaroihin. Pitää siis minimoida nämä vaikutukset, koska voi, voi, voi olla, että Cesar aiheuttaa, antaa määrä, siviilikäyttöön tiettyjä ehtoja, joka voi vaikuttaa sotilaspuoleen. Sillä voi olla jotakin rahoituksellisia vaikutuksia sotilaspuoleen. Sitten operatiiviset sidosryhmät myös sotilaspuolelta, tämän artikla 2.10 siviili- ja mili- sotilaskäyttäjistä puhutaan ja siviili- ja sotilaspalvelutarjoajista. Asetus on jaettu osaan, osaan. Yksi niistä käsittelee sitä, että määritellään mitä otetaan käyttöön, että tämä, tämä yhteinen hanke, sitten kuka, milloin tai ja mihin mennessä ja missä tässä sisällön määrittelyn vaiheessa, kun otetaan käyttöön tämä uusi käsite, olemme todenneet, että sotilaallinen puoli pitäisi olla täysin mukana. Tämä on erityisviite eurooppalaisen puolustusvirastoon, joka on määritelty johtavaksi komission osapuoleksi Sitten hallinnointi on kolmitasoista. Meillä on politiikan toiminnan taso, hallinnon taso ja täytäntöpanon taso. Ensimmäinen taso on komission käsissä, tämä on politiikan linjat. Komi- komission pitäisi edistää, olisi sidosryhmien mukaan tuli jo mahdollisimman paljon ja, ja tätä koskeva artikla mainitsee taas erityisesti Euroopan puolustusviraston. Jo, Euroopan puolustusviraston pitäisi helpottaa sotilaallisten näkemysten kornointia ja hakea tukea jäsenvaltioilta sekä relevanteilta ja sotilasjärjestöiltä. Siis tämä tarkoittaa NATOa tässä Cesarin käyttöönotossa ja, ja toiminnassa. Kuten näette, täällä on mekanismi. Puolustusvirasto voi mahdollistaa sotilaisen puolun toiminnan sessarissa. Tarvitaan tietenkin hyvää koordinaatiota jäsen, jäsenvaltioiden ja viraston välillä. Oleta, odotamme, että jäsenvaltiot panevat riittävästi inputtia ja antavat riittävästi inputtia virastolle tämän tehtävän hoitamiseksi. Sitten haasteista Lopuksi tässä asetuksessa on vielä osia, joista olisi sotilaallisen puolen kanssa keskusteltava ensinnäkin sotilaallisen osan osallistuminen ah, hallinnon, hallinnointitasolle ja täytäntöpano tasolle. Kuka, ei ole vielä päätetty, kuka tulee tätä hallinnointitason elintä johtamaan auttamaan. Mutta kuka se sitten onkaan, niin hänen pitäisi mm, ottaa käyttöön riittävät koordinaatio- ja mekanismit sotilaspuolen kanssa. Ensimmäinen haaste koskee siis sitä, kuinka sotilaspuoli toimii käytäntöön otossa ja, ja käyttöönoton toiminnan koordinoinnissa. Sitten standardit ja sääntely, jota toteutetaan käyttöönottovaiheessa. Tällä on erityisviittaus, joka koskee sotilaallisia standardeja – Eli että pidetään huoli siitä, että käytetään jo olemassa olevia mekanismeja ja katsotaan, onko mahdollista hakea vastaavuuksia sotilaallisten standardeja ja siviilistandardien välillä. Olisi siis tarkisteltava, voivatko sotilasjärjestelmä ja siviilijärjestelmä toimia mm, mahdollisimman vähäisillä muutoksilla, niin että ne voisivat silti toimia yhteen. Ja lopuksi seuraava vaihe, jota nyt työstämme, koskee validointiprosessia ja käyttöönottoa. Komissio on valmistelemassa asiakirjaa, jossa tunnistetaan, mitä teknologioita olisi otettava käyttöön ensi vuodesta alkaen. Näistä on jo al- al- alkuperäinen ensimmäinen lista, ja voi olla, että joillakin teknologialla voi olla vaikutusta sotilaspuolelle, joten meillä on keskeistä ymmärtää selvästi, kuinka, näitä tekni- kuinka nämä tekniikat voivat vaikuttaa sotilasyhteisöön. Ja on myös mm, rahoituksellisia vaikutuksia. On katsottava, kuinka sotilainen yhteisö voidaan ottaa mukaan tämän teknologian käyttöönoton tukemiseksi. Ja tämän prosessin pitäisi olla synkronisoitu. Siksi yhteistyö on tärkeää. Toivon vielä, toistan vielä, että on, olisi hyödynnettävä mahdollisimman hyvin jo olemassa olevaa pohjaa, koska loppujen lopuksi puhutaan samasta teollisuuden alasta. No niin, päätän tähän, enköhän ollut 10 minuutin katon alle ja sitten lopuksi otetaan tietenkin kysymyksiä. Kiitoksia. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon to, uh... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. On todellakin ähm, ilo Eurokontrollin puolesta voida osallistua tähän kokoukseen. Minulla on nyt 10 minuuttia aikaa ja näinä 10 minuuttina haluaisin puhua siitä, äh, mitä olemme ähm, siviili-ilmailualalla 60-luvun jälkeen oppineet. Ähm, ilma-alan, ähm, siviili- ja sotilaallisen sektorin koordinointi ei ole mikään uusi asia. 60-luvulla sovittiin, että näiden kahden alan välillä tulisi olla foorumi, joka hoitaisi ilma-alan hallinnointia ja sen eurooppalaista ulottuvuutta. Tämän vuoksi meidät siis luotiin. Meillä on siis siviili- ja sotilasalan yhteistyötä ja foorumi, jolla voimme käydä avointa keskustelua ja pyrkiä sovittamaan näiden kahden alan käyttäjien vaatimukset ja tarpeet yhteen yhdeksi äh, lähestymistavaksi. Ilmaliikenteen hallinta, kuten tässä edellinen puhuja mainitsi, on ähm, konsepti, jonka suhteen sitova säätelykehys on uusi asia ja tämän vuoksi vuoropuhelua näiden kahden alan välillä käydään. Tämä on jotakin, mitä tällä hetkellä pitäisi ymmärtää. Meidän tulisi nähdä tämä äm, sekä ilmaluolan haasteena että myöskin siviili- ja sotilasalojen yhteistyön haasteena. Ilmaliikenteen hallinnan suhteen meidän tulisi voida arvioida sitä, kuinka minkälaisia kuluja äm, sotilaallisilla operaatioilla operaattoreilla on ja kuinka sotilaalliset operaatiot voivat, voidaan so, sovittaa yhteen siviili äh, ilmatilan hallinnan kanssa ja millä ehdoilla ja millä säännöillä. Tämä koskettaa siis myöskin sotilaallisen alan toimijoita. Meillä on lainsäädännöllisiä välineitä, joita on luotu, jotta tätä koordinointia voitaisiin helpottaa. Ja kuten mainittu, Tuo Tämä liittyy toimeenpanosäännöksiin ja yhteen sopivuuteen, yhteiskäytettävyyteen ja myöskin ilmatilan joustavuuden käsitteeseen. Tämä ei ole jotakin, minkä Euroopan unioni olisi keksinyt, tämästä on päätetty globaalilla tasolla. Me emme toimi irrallamme muusta maailmasta, mutta tässä uutuus on se, että tämä toimi on pakollinen, kun jäsenmaat toimeenpanevat näitä toimia tulee syvällisesti pohtia sitä, kuinka ilmatilaa hallinnoidaan. Eurocontrol on mukana tässä hallinnojen roolissa ja Euroopan unioni myöskin pyrkii tarjoamaan ratkaisuja sotilaallisille ja siviili-ilmatilan käyttäjille. Luonnollisesti me puhumme tästä ilmaliikenteestä ja sen yhteydessä myöskin sotilaallisesta liikenteestä. Me tarkastele sitä, kuinka Euroopan unionin tasolla voitaisiin löytää yhtenäinen ratkaisu, jonka avulla voitaisiin koordinoida lähestulkoon, sanoisin, reaaliaikaisesti ilmatilan, ilman liikenteen hallintaa. Tässä välineessä havaitsemme, että ilmatilan lohkojen hallinto, sen maiden välinen yhteistyö, tarjoaa mahdollisuuksia, sillä Euroopan unioni tarjoaa oikeudellisia välineitä siihen, kuinka alueellisella tasolla, ei vain kansallisella tasolla, näitä asioita voidaan koordinoida, sillä kansallisella tasolla rajat tulevat pian vastaan, ellei rajat ylittävää yhteistyötä tueta. Eräs asia, jota nyt tuodaan paljon esiin, ja johon liittyy paljon haasteita, mutta myöskin mahdollisuuksia, on seuraava. Koordinaatiota on pyritty operaatioiden suhteen vahvistamaan niin, että ähm, se vastaisi myöskin kansallisia äh, puolustus- ja turvallisuusvaatimuksia ja yhteistä Euroopan ilmatilaa ja sen vaatimuksia. Tämä toimi äh, nojaa joustavaan eurooppalaisen ilmatilaan. Me voimme yhä enemmän ja enemmän äh, tukea reaaliaikaisesti tiedonvaihtoa jäsenmaiden välillä ilmatilan suhteen, jos ilmatila suljetaan jonkin harjoituksen vuoksi tai jos se avataan siksi, että sotilasharjoitus päättyy. Tämä tieto pitäisi jakaa kaikkien eri käyttäjien välillä, ei vain sotilaallisten käyttäjien, mutta luonnollisesti myöskin ilmailuyritysten kanssa. Tämä on jotakin, mitä meidän tulisi voida hallinnoida reaaliaikaisesti ja joustavasti ja toimeenpana nopeasti. Eurokontrollin tarkoituksena on luoda harmonisointia, harmonisointuja ilmaliikenteen hallintasääntöjä ähm, sotilaallisille käyttäjille. Sotilaallisten käyttäjien kohdalla meillä on tarvetta ähm, ilmatilan hallinnan eurooppalaisille säännöille. Me jaamme ilmatilaa ja 14 jäsenmaassa tämä on tällä hetkellä mahdollista toteuttaa. Se on luonnollisesti vapaaehtoista eikä pakollista. Toinen ala, jolla tuomme paljon lisäarvoa, on teknisen arkkitehtuurin suunnittelu. Tämän tulisi mahdollistaa tiedonjako, tutka, asemien, ja muiden tapahtumien, kuten ilmatilan sulkemisen suhteen tai tilanteiden suhteen, jossa käytetään miehittämättömiä ilma-aluksia. Ja on hyvin tärkeää, että tätä tietoa siviili- ja sotilassektori pystyvät vaihtamaan. Tiedonjako hyödyttää osapuolia. Ja on myöskin tärkeää, että että meillä on kaksi ohjelmaa sekä siviili- että sotilaallisen sektorin ohjelmaa liittyen ilma-alusten ja ilmahallinnan tiedonvaihtoon. Tämä hyödyttää molempia osapuolia. Tarkoituksena on käynnistää ohjelma, joka perustuu palveluiden keskittämisen periaatteelle. Me haluaisimme luoda tietokannan, kannan, joka on kaikkien käyttäjien saatavilla ja joka tarjoaa tietoa siitä, mitä ilmatilassa tarkalleen ottaen tapahtuu, koska tiettyjä lohkoja suljetaan tai avataan niin edespäin. Myöskin sotilaallista tiettyjen kapasiteettien uudelleenkäyttö. Tässäkin havaitsemme, että nämä kaksi sektoria voivat hyödyttää toisiaan, eivät vain alueellisella tasolla, mutta myöskin verkoston tasolla ja tämäkin tuo taloudellisia säästöjä. Me ja Euroopan komissio suosittelemme hyvin vahvasti sitä, että meillä olisi yhteisyrityksen suhteen vahva yhteinen lähestymistapa ja siviili, sotilaallinen lähestymistapa. Tätä lähestymistapa Tämä lähestystö pyrkii tuottamaan hyötyä sotilaallisille käyttäjille ja näin ähm, käyttäjät voivat hyötyä äh, vaatimuksien selvyydestä. to, uh, again, to, to ensure that... Onko Cesar sitten riski vai, vai ei sotilaiselle puolelle? Tässä suhteessa meidän tulee yhdessä tehdä yhteistyötä eikä antaa itsemme tulla erilaisten käyttäjien sääntöjen jarruttamiksi. Sitten sotilaallinen ala voi myöskin hyötyä erilaisista äm, arviointitavoista esimerkiksi liittyen polttoaineisiin tehokkuuteen, harjoitusalueisiin. Me voimme kehittää siviili- ja sotilaallisen alan kanssa yhteistyössä näitä asioita, kun arvioidaan tehokkuus tasoja. Tämä on hyvä uutinen ei vain sotilaalliselle puolelle, vaan yleisesti ottaen voimme näin parantaa ähm, lentojen tehokkuutta. Myöskin yhtenäinen ilmatila luo mahdollisuuksia rajat ylittäviin äh, harjoitustoimiin. Tämäkin tuo hyötyä, kuten mainitsin aikaisemmin. Ja infrastruktuurin yhteistyö käyttö voi hyödyttää sotilasalaa, jos se hyväksyy tutkatietojen tai muiden tiettyjen elementtien jaon välillä. Siviilitoimijat voivat tarjota tietoa esimerkiksi hävittäjälentoihin liittyen tai muuta tietoa sotilasilmailualalle. Siis nämä tiedonvaihdot voivat hyödyttää molempia osapuolia ja kaikkia Uskoisin, että tässä tulikin kaikki, mitä halusin sanoa äh, tässä vaiheessa alustuksena. Kiitoksia. Sorry. Thank you very much. The next speaker is uh, Mr. Carlo. Kiitoksia. Seuraavana Carlo Borghini. Thank you very much. Um... Uh, good afternoon to everyone and dear uh, members of the parliament. Hyvää iltapäivää, hyvää iltapäivää kaikille parlamentin jäsenille, naisille ja miehille. Me olemme kuulleet tässä nyt tästä poliittisesta lähestymistavasta tähän uh, yhteistyöhön, millä tavalla sekä sotilaallisesti että siviilisesti käytetään ilmatilaa. Me olemme kuulleet tästä toimintavalmiuteen saattamisesta. Me olemme kuulleet myös monista muista asioista. Minun tarkoituksena on nyt kertoa, missä tällä hetkellä mennään. Haluaisin kertoa teille Cesarista ja siitä, mitä se toimii ja nimenomaan siitä, millä tavalla puolustus- ja turvallisuusnäkökulmasta sitä käsitellään. Ja niin, että saadaan nämä tavoitteet toteutettua. Cesarin ohjelma perustuu ja se toteutetaan yhteisen Cesar-yhteisyrityksen kautta. Alusta alkaen me varmistuimme siitä, että kaikki, jotka ovat mukana tässä, saavat osallistua sitten myös tutkimustuloksiin. Ja tämä koskee koko sotilasyhteisöä kokonaisuudessaan. Alun perin tässä oli tarkoitus, että Eurocontrol oli tässä tavallaan pääosassa, joka hän, sehän on yksi näistä alkuperustajista. Mutta sen lisäksi nyt tätä kaikkea rahoitetaan suoraan jäsenvaltioiden suunnasta 98 kymmenestä maasta. 98 sotilasasiantuntijaa kymmenestä Euroopan maasta osallistuu tähän ohjelmaan huhtikuusta 2011 lähtien. Me teemme yhteistyötä myös EDAn kanssa, Euroopan puolustusviraston kanssa. Ja tässä on tarkoitus nyt saavuttaa se, että kaikki sotilaalliset viranomaiset voivat tehdä yhteistyötä. Ja tämä menee myös EUn ulkopuolelle, ajatellen esimerkiksi sitä, että NATO ja muut sotilaalliset avaintekijät ovat mukana. No missä me olemme nyt ohjelmassa? Me tällä hetkellä valmistelemme nelososaa, joka merkitsee sitä, että me olemme matkalla toteuttamaan Cesar-ohjelman ohjelmia ja tuloksia ja varsinkin mitä tulee askeleeseen yksi ja kaksi, joka tarkoittaa sitä, että siirrytään hallinnassa jo eteenpäin ja myöhemmin katsotaan sitten projektipohjaista toimintaa. Tarkoitus on tehdä toiminta tehokkaammaksi, ennalta, e, ennalta arvioitavammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Tätä työtä tehdään Cesar-kumppanuuden ja ympäristö- kumppanuuden ja sotilaallisen yhteisön kautta. Ja tarkoitus on nyt arvioida näitä tuloksia. Kaikki, mikä kehitellään Cesarissa, sitä ei tarvitse keskittää valtioille. Ja tässä nyt on tarkoitus, että tai siis me olemme vakuuttuneita sitä, että ilmatila on erittäin tärkeä resurssi kaikille sekä vira, siviili- että sotilassa käyttöön. On selvää, että Cesarin menestys ei ainoastaan tutkimuksessa ja kehityksessä, vaan äh, monessa muussakin asiassa tulee saamaan aiheuttaa, tuomaan paljon äh, hyötyä myös siviili- että sotilaalliselle integraatiolle sekä myös äh, parantamaan Cesarin toimintaa. Lyk herra Tytkat puhui jo tästä, näistä konsepteista, joita Cesarin alaisuudessa voidaan tehdä, kuten esimerkiksi erilaiset sotilaalliset missiot, yhteinen äh, ilmatilan käyttö. Tällä päivällä esimerkiksi ilmatilan käyttö ei ole joustavaa, mutta nyt äh, reititys tulee olemaan pitempää, eikä sitä ole enää mahdollista äh, hoitaa kiinteissä ilmatilalohkoissa. Mutta tällä hetkellä tilanne on kuitenkin jossain määrin jäykkää. Sen vuoksi me haluamme myös, että, että näitä ilmaliikennesääntöjä parannetaan. Samoin kuin arkkitehtuurisia aspekteja on selvää, että meidän täytyy nähdä, mitä on olemassa, ja sitten pyrkiä sopeuttamaan se lentokoneiden kapasiteettiin. Ja avaimena tulee olemaan se, että voimme parantaa informaation vaihtoa ja saamaan suurempia automaation tasoja ja sitä kautta eh, ihmisresurssit eh, voivat sitten eh, keskittyä muihin tärkeimpiin asioihin, mutta emme ole päässeet vielä niin pitkälti. Mutta me olemme hyvin sitoutuneita Cesariin, kuten Eurocontrol perustavana jäsenenä Cesarin Cesarissa, niin me olimme vakuuttuneita siitä, että Cesar tulee toimimaan jatkossa hyvinkin tehokkaasti ja taloudellisesti. Mutta yksi avain äh, kysymys, joka on otettu esiin sotilassa yhteisössä, on äh, koko tämän Cesarin keskittämisen kustannukset. Viimeisin äh, säätely komission asetus aiheesta katsoo, että Cesar yhteisyritys yritys vie eteenpäin näitä projekteja, eli siis se, että pyritään pääsemään sinne eteenpäin, mutta ei lopulliseen käyttöönottoon. Ja sen lisäksi täytyy tarkistella mahdollisia kustannuksia ja millä tavalla tämä tuodaan käyttöön ja että asioita ei siirretä eteenpäin. Jos katsotaan nyt äh, tulevaisuuteen, niin ne kustannukset, äh, joita tästä tulee, niitä, ne eivät ole vielä täydelliset. Meillä on alustavaa informaatiota tällä hetkellä, mutta meillä ei vielä ole tästä täyttä kuvaa, joka tulee sotilasyhteisöltä itseltään. Me tiedämme, että tähän liittyy monia asioita ja monenlaisia näkökulmia, mutta tämä on asia, joka ei ole vielä, jota ei ole vielä viety, viety päätökseen. Tätä kaupallista näkökulmaa ei voida katsoa ainoastaan erillään sotilaallisessa yhtälössä. Mutta mikä tulee olemaan sitten riski kansallisella tasolla, Euroopan tasolla tai ylipäätään eh, yleiseurooppalaisella tasolla, mikäli jotkin Cesarin komponentit eh, jätettäisiin eh, tavallaan vain yhden ilmatilan käyttöön? Eli meidän ei pitäisi katsoa vain näitä kustannuksia yhden avainkäyttäjän kannalta, vaan ylipäätään koko Cesarin käyttöönoton taloudellisia vaikutuksia kansallisella tasolla, EUn tasolla, ilmatilalohkotasolla ja niin edelleen, ja EUn ulkopuolella. Sen lisäksi on erittäin tärkeää myös, että nämä kaikki ovat yhteen toimivia ja nimenomaan globaalisesti yhteen toimivia niin, että voimme tukea myös äh, sotilaallisen yhteisön johtajia, kun he tekevät äh, näitä tarjous- ja hankintapäätöksiä. Ähm, tässä on mukana kaksi henkilöä, jotka näitä päätöksiä tekevät. Naton osallistuminen on toisella tasolla ja kaikki muu osallistuminen eh, hoidetaan sitten Euroopan puolustusviraston kautta. Ja eh, edalla on oma äänensä. Lopuksi vielä Cesarina me olemme sitoutuneet hyvin vahvasti me olemme tehneet hyvin paljon työtä liittyen esimerkiksi miehittämättömien ilma-alusten integraatioon, jota kutsutaan uas -ksi. Ja niitä voimme varmistaa, että ne sopivat tähän uuteen ATM-ympäristöön. Tämä tarjoaa hyvät puitteistot armeijan tai sotilallisten päätöstentekijöiden päätöksenteolle – me haluamme jatkaa työtämme ja toivomme, että Cesar ymmärretään hyvin ja sen näkökulmat ja haluamme jatkaa työtämme niin, että voimme saavuttaa tämän yleissuunnitelman. Kiitos. Oh, okay, <laughs> one more time using microphone. Uh, and the last speaker. Kiitoksia tästä ja viimeinen puhuja tällä erää Gianpaolo Lillo. Euroopan puolustusvirastosta. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia, hyvää iltapäivää, hyvät jäsenet. Haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta esitellä, mitä teen. Ja voin kertoa tälle valiokunnalle näistä toimista ja tuoda siltilallista näkökulmaa tähän Sessarin. Ennen kuin aloitan, haluaisin vähän enemmän puhua operatiivisista vaikutuksista, mitä sisarilla on sotilaallisille voimavaroille. Tähän äh, jo puututtiinkin, herra Kastelietti sitä sivusi, mutta halusin vielä, vielä vähän täsmentää tätä, koska minusta on aivan keskeistä ymmärtää, kuinka ja miksi sotilaspuoleen tämä vaikuttaa. Kysymys on yksinkertainen. Edellytetään kunnollisia analyysejä vastausten saamiseksi. Olemme nyt tekemässä tutkimusta ja aloitimme ryhmittelemällä erilaisia sotilastehtäviä, joita sotilaspuoli olisi voinut hoitaa. Ja saimme viisi pääryhmää, joilla oli linkki Caesarin täytäntöön Ensimmäinen oli nämä pelastus- ja etsintäoperaatiot, jotka yleensä joita toteutetaan normaalin ilmatilan hallinnan alla. Sotilaallisella puolella pitäisi olla prioriteetti. Tämä sääntö on täysin huomioitu Cesarin konseptioperaatiossa. Se on siis turvattu. Herra Tytkat sanoi, että tarvitaan toki harmonisointia tämän säännön osalta. Toinen ryhmä sotilastehtäviä koskee sellaisia tehtäviä, jotka edellyttävät eri, eriytettyä ilmatilaa, kuten koulut, kuljetusta ja tankkausta ja tämän tyyppistä. Näihin operaatioihin periaatteessa ei pitäisi olla vaikutusta Cesarin täytäntöönpanolla, mutta jotta voitaisiin nämä täsmälliset alueet määritellä, sotilaspuolella pitää olla oikeus käyttää resursseja ja kun kyseessä on koulutus, on tärkeää ymmärtää, että jos rajoitetaan koulutusmahdollisuuksia, sillä voi olla merkittävä vaikutus voimavaroihin. Sitten kolmas tehtävä ryhmä koskee sellaisia, jotka eivät edellytä eritettyä ilmatilaa, kuten esimerkiksi kuljetusoperaatiot, jotka yleensä hoidetaan yleisten liikennesääntöjen alle ja niitä on kaikkein eniten. Tähän on kirjoitettava erityistä huomiota, koska se koskee tapaa, jolla sotilaspuoli käyttää näitä sääntöjä, kuinka voidaan tilannetta parantaa. Sitten on kaksi muuta ryhmää, jotka ovat matalan lentoja koskevia ja tulitustilanteita, joilla on paikallisia linkkejä ja näihin, näihin vaikuttaa niin paljon olisi tarkisteltava kaikkia näitä mahdollisuuksia. On pidettävä selvän, että syy sille, miksi sotilaspuoli osallistuu tähän toimintaan, on niin tärkeä. Kaik, kaik, tämä, nämä koskevat myös kaik, kaikkia toimijoita, kuten ilmatilan käyttäjiä sotilaisen puolueella, puolella ja sotilaspuolen palveluiden tarjoajia, sotilaallisia lentokentää hallinnoijia ja operaattoreita. Tarvitaan pitkän tähtäimen näkökulmia ja paljon on saatu aikaan viime aikoina. Ei tilanne, tilanne ollut ollenkaan tällainen muutama vuosi sitten – Euroopan komission ja puolustusviraston välillä ei ole mitään kuilua. Nyt on käytössä yli 200 eh, hyökkäyskonetta ja valtava, siis valtava laivasto kaiken kaikkiaan. Siellä on paljon helikoptereita ja muuta laitteistoa. Kaksi prosenttia liikenteessä on meillä, mutta koneita on kyllä paljon sotilaspuolen käytössä. Ja meillä on erityisiä vaatimuksia. Toisaalta paljon parannuksia on tapahtunut komissio osalta se on osoitettu. Nyt paljon paremmin ymmärretään sotilaspuolen erikoisvaatimukset. Olemme toivoneet, että olisi sotilallinen, että sotilallinen mm, elin olisi mukana toiminnassa. Paremmin ymmärretään todella erityispiirteet sotilassa operaatioissa. Ja myös rahoituspuoli on mainittu selvästi. Se on aivan avainasemassa meille. Karlo on selvästi selittänyt tämän käsitteen sotilaalliselle yhteisölle. Alun perin tämä kysymys, onko tämä riski vai mahdollisuus, ei ollut mitenkään selvä. Nyt ymmärretään paremmin haasteet ja mahdollisuudet josta Lyk selvästi puhui. Meillä on myös mahdollisuus optimoida lentoja, käyttää vähemmän puheen, polttoainetta ja olla nopeampia ja, ja käyttää tehokkaammin ilmatilaa. Ja, ja että saada lisää joustavuutta ilmatilan käyttöön. Aikaisessa vaiheessa saadaan myös inputtia. Kaikki avaimet, avaimet ovat avoimia. Olemme olleet mukana suunnittelemassa yhteistä hanketta, joka alkoi pilottiprojektina. Ja olemme mukana ehdotuksessa, jota komissio nyt juuri arvioi. Olemme myös on löydetty hyvä tapa ottaa mukaan eri sotilaspuolen toimijat. Tämä Cesarin sotilainen muoto on aivan ainutlaatuinen, jossa mukaan tulee kaikki mahdolliset eri alojen toimijat. Myös Eurocontrol on mukana. Joitakin haasteita on komission täytäntöönpanoasetus osallisuus ja hallinnoinnin vahvistaminen ovat tärkeitä asioita meille. Tämä uusi asetus täytäntöönpanosta on asetus, jossa säädetään säännöt hallinnointia varten. Olemme nyt pyrkineet vakuuttamaan jäsenvaltioita – aloitteesta. Kyseessä on ADI-hanke, ja olemme saaneet neljä lisää resursseja käyttöön. Asiantuntijoita tulee mukaan ensimmäinen tammikuuta. Ja näin voidaan kehittää ohjelmia ja teknologiaa ja voidaan vähentää kustannuksia. Helpotetaan päästyä, pääsyä Euroopan rahastoon. Karlo kertoikin jo, kuinka tärkeä se on. Rahoitusvaikutukset sotilaspuolelle ei ole selvästi määritelty, mutta meillä on karkea arvio. Se ei ole täsmällinen. Minulla on ehkä vaikeuksia esitellä se, mutta – se on tällainen suuruusluokista kertova arvio. Neljä miljardia euroa olisi tämä arvio, valtava, valtava summa siis. Pyrimme myös helpottamaan yhteistyötä Naton kanssa. Tämä on hyvin tärkeää. On varmistettava, että koordinaatio on hallussa ja tietojen jako onnistuu. Naton osalta on varmistettava, että olemme käyttäneet aika paljon rahaa kehittääksemme SES-järjestelmä, emmekä voi hyväksyä sitä, että hukkamme nämä rahat, tuhlamme ne eikä olisi yhteensopivuutta järjestelmien välillä. Sitten lopuksi Cesar ja Euroopan neuvosto. Euroopan neuvosto, meidän olisi vietävä tämä Euroopan neuvostoon. Ja tämä viesti koskee sitä, että olisi varmistettava se, että sotilasyhteisön tarpeet otetaan huomioon yhteisen ilmatilan kysymyksessä, eikä ainoastaan teknologian osalta. Tässä kaikki kiitos. Okay, thank you very much, gentlemen. Uh... Paljon kiitoksia, hyvät herrat. Täällä näyttää olevan nyt enemmän jäseniä paikalla, joten teille varmaankin tulee kysymyksiä. Tällä hetkellä Euroopassa me kaikki olemme puhumassa raha-asioista. Ja virallisesti luonnollisesti mekin täällä parlamentissa olemme osittain vastuussa Euroopan unionin eh, talousarviosta. Meillä on yhteispäätösoikeudet siihen – haluaisin nytkin kysyä teiltä rahan liittyen seuraavaa. Neljä miljardia oli suurin piirtein arvioitu kokonaiskuluiksi tämän koko prosessin osalta, sotilaalliselta osalta. Onko tilanne nyt tällainen, onko kuluja mahdollista leikata, kuinka niitä voitaisiin leikata, jos niitä voi le- voidaan leikata? Tämä olisi siis minun kysymykseni ja sitten EPPn koordinaattori Gauler, olkaa hyvä.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 Tämähän on nimenomaan se ratkaiseva kohta, nämä miljardit. Kysymys kuuluukin, äh, miten kansallisesti tässä on äh, tätä suunniteltu ja ihan konkreettisesti, miten tämä sitten kansallisissa budjeteissa otetaan huomioon? Onko äh, niissä jo investoitu näihin toimiin? Onko teillä tästä minkäännäköistä yleiskatsausta? Tavallaanhan kaikki on jo selvää, jos poliittista tahtoa löytyy niin silloinhan täytyy myös rahoitus löytyä. Eli mikä on tilanne? Voitteko te kertoa lukuja ja mainita myös maita? Yleisesti ottaen yhteinen yleinen eurooppalainen ilmatila voisi jo olla olemassa, mikäli tahtoa olisi tähän ollut teknisesti meillä on ollut nämä mahdollisuudet aina. Ja valittaen totean, että useat jäsenvaltiot eivät ole valmiita näkemään näitä etuja niin, että luovuttaisiin omista, luottaisin näistä omista itsekkäistä ajatuksista sotilaallinen ulottuvuus on sitten yksi lisä luonnollisesti tähän, koska ilman tätä sotilaallista ulottuvuutta tähän ei saataisi kaikkia niitä etuja, mitä me haemme. Mikä on tilanne sitten sen toiveen suhteen, että mahdollisesti annettaisiin myös EUn e varoja käyttöön, mikäli kansallisella tasolla asiat saadaan kuntoon. Tässä on toki sotilaallinen ulottuvuus, mutta tässä on myös se siviiliulottuvuus, nimittäin se, että voimme optimaalisesti hyödyntää yhteistä ilmatilaa. Ja sitten vielä yksi kysymys. Miten pitkälti komissio on nyt suunnitellut sitten näitä lennokkeja lennokkien integroimista Cesariin? Mikä on se tie, mitä jäsenvaltiot tässä suosivat? Eh, Kiitoksia edustaja Galler. Gomez, äh, sosiaalidemokraattinen ryhmä, olkaa hyvä. Minua ei tarvitse vakuuttaa siitä, että yhtenäinen eurooppalainen ilmatila on tarpeen tein itse johtopäätöksen siitä, että tämä oli ehdottoman välttämätöntä. Kun me täällä parlamentissa tarkastelimme Seijan lentoja vuosina 2006 ja 2007, kun keskustelin Portugalin virastojen kanssa, ilmatilan valvontavirastojen viranomaisten kanssa, käsitin, että tilanne oli kaoottinen Portugalissa ja muissakin maissa – ja todellakin kuka tahansa, jos minä olisin rikollinen, joka harjoittaa huumeiden salakuljetusta tai jotakin muuta latinalaisessa Amerikassa tai muualla, voisin amerikkalaisen, Amerikan rekisteröidyn ilma-aluksen vuokrata ja sitten tulla Eurooppaan ja kukaan ei kysyisi mitään. Todellakin käsitin, minkälaisessa turvattomassa tilanteessa olemme. Ja samaan aikaan käsitin, että kansallisellakin tasolla eräät henkilöt sekä siviili- että sotilaspuolella toimivat erittäin hyvin ja oikein ja toiset eivät lainkaan hyvin. Käsitin, että ilmatilan valvonta, viranomaiset jotka ovat suoraan yhteydessä eurokontrolliin, joilla on sekä siviili- että sotilasoperaattoreita, ovat erittäin tehokkaita ja hyviä pitämään kaiken selvillä. Mutta esimerkiksi ne elimet, joiden tarkoitus on antaa sertifikaatteja siviilialuksille, lupia laskeutua tai sertifioida ilma asemia ja lentokenttiä. Tämä tilanne on aivan kaoottinen. Ja jos näin tapahtuu sellaisessa maassa, joka on osa Euroopan unionia ja eurooppalaista aluetta, niin tapahtuu varmaan muuallakin. Enkä usko, että tilanne on yhtään kehittynyt noista ajoista, joten olen aivan sitä mieltä, että yhtenäisellä eurooppalaisella ilmatilalla voitaisiin luoda hyötyä. Ja siviili- ja sotilasalan yhteistyöllä. Mutta kansallisella tasolla kysymykset ovat vaikeampia ja neuvosto ei ole kovinkaan innostunut tästä. Voisinkin nyt kysyä, minkälaisia ponnistuksia on tehty, jotta voitaisiin käsitellä niitä huolia, joita on yhä kansallisissa elimissä vallalla, niin että ne itse voisivat ähm, järjestäytyä paremmin, eivätkä vastustaisi nykyisellä tavalla toimintaa. Ja tähän liittyy myöskin se, että rahaa jaetaan, sillä tähän liittyy paljon rahaa. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ellei muita kysymyksiä ole, antaisin puheenvuoron vierailijoille. Voisitteko vastata näihin kolmeen kysymyksiin? Tietenkään ette kaikki, teidän kaikkien ei ole pakko vastata kaikkien kolmeen kysymykseen. Voitte vapaasti jakaa ne, jos ne liittyvät omaan alaanne enemmän. Ehkä aloitamme nyt toisessa järjestyksessä. Herra Lila. Kiitos. Aloitan tästä taloudellisesta näkökulmasta, koska se on hyvin tärkeä lähtökohta. Kuten sanoin alussa, on helppoa kysyä helppoja kysymyksiä ja helppo kysymys on aina paljonko se maksaa. Mutta yleensä on hyvin vaikea sitten vastata tähän helppoon kysymykseen. Se, mitä me yritämme tässä tehdä, meidän täytyy ottaa huomioon se, että kun me vastaamme tähän kysymykseen, 27 jäsenvaltiota ja niiden ilmavoimat, joilla on kaikilla erilaiset suunnitelmat, erilaiset äh, ilma-alukset äh, ja niin edelleen. Eli on hyvin hankala äh, tehdä tällaista konkreettista ja tarkkaa laskelmaa ja saada informaatiota siihen. Se, mitä meidän pitäisi tehdä, on tavallaan nyt tässä tavallaan arvioida tämä hyvin äh, laaja arviointi ja tämä voi olla aikamoinen haaste aina. Tämä tällainen olettamus on tehty niiden jäsenvaltioiden pohjalta, jotka ovat tässä mukana. Ja sitten me olemme tehneet arvioon myös koko laivastosta, lento, ja 4 miljardia euroa on se luku. Ja kaikkien jäsenvaltioiden on tähän maksettava. On tärkeää ymmärtää, millä tavalla tämä yhteinen ilmatila tulee toimimaan. Se suuntautuu kuitenkin tavallaan kaupallisuuteen ja sitä vie eteenpäin kaikki nämä mahdollisuudet, mitä se tarjoaa. Ja me pyrimme tavallaan antamaan vastinetta näille investoinneille. Eli siis tämä perustuu positiiviselle business tapaukselle tavallaan, mutta kun on kysymys armeijasta, niin silloin ei ole mitään rahaa, jota voitaisiin näistä sotilaspalveluista tarjota tai saada. Eli tällä tasolla, kun, on, kun ei ole kysymys enää kaupallisuudesta, niin silloin rahat täytyy löytää hallitusten taskusta, kansallisista budjeteista – ja ne ovat nämä kansalliset budjetit aika heikoilla tällä hetkellä. Senkin vuoksi tämä täytäntöönpano on niin tärkeää. Se on, on tärkeää myös huolehtia siitä, että me voimme parhaiten huolehtia näistä kannustimista, mitä komissio tarjoaa tukeakseen tätä niin kutsuttua tavallaan negatiivista bisnestä myös. Sen vuoksi tämä asia on niin tärkeä ei ainoastaan tässä määrittelyvaiheessa, vaan myös siinä, kun tuetaan jäsenvaltioita, niin voimme jäsenvaltiot yhdessä arvioida tätä tilannetta ja omia tarpeitaan niin, että voidaan käynnistää projekteja ja sitten käyttää kaikkia mahdollisia keinoja osallistua tähän ohjelmaan. Ja annan tässä nyt puheenvuoron kollegoille, jos he haluavat vielä lisätä thank you very much, Mr. Borgini. Thank you very much. Uh, on the... Kiitoksia tästä rahoituskysymyksestä. Tänään epävirallisessa liikenneministeriden kokouksessa maanantaina mainittiin, että tehottomuus nykyisessä ilmahallinto järjestelmässä aiheuttaa 4 miljardin kulut Euroopan kansalaisille vuosittain. En sanonut sitä, mutta ajattelin, että tässä on kyllä mahdollisuuksia, kun katsotaan investointeja erillään. Voidaan kysyä, mistä rahat löytää, mutta jos katsotaan kaikkia taloudellisia vaikutuksia mm, ja tehokkuutta Euroopan taloudelle, niin kyllähän vastaus sieltä löytyy heti. Aikaa tarvitaan tietenkin paljon, on päästetty tähän bisnesmalliin. Siviilitapauksissa kun on, on usein käytetty uusia välineitä, joita ei ole vielä käytetty. Ja nyt halutaan olla varmoja, että, että tulee etua yhtiöille ja, ja kansalaisille, koska nämä neljä miljardeahan palautuu sitten kansalaisille, kun lippujen hinnat voivat laskea niin edelleen. Nyt haluaisin puhua siitä, kuinka voimme parantaa tätä ilmatilan hallinnointia. Olemme tehneet neljä ehdotusta. Meillä on yhdeksän hanketta, jotka alkavat nyt. Ne ovat melkein jo allekirjoitettu ja ensimmäinen kokous on lokakuussa ja siellä testataan erityyppisiä näkymiä tämän RPASn käyttöä varten koskien näitä lennokkeja. CSR 2020 kutsumamme hanke on se, missä on integroituna enemmän äh, konseptuaalista vaihetta tulevaisuuden ilmatilan hallinta varten. Me, ja on varmistettava, että se tapahtuu RPS käytetään. RPS siis on tällainen lennokki, jota, joka ei tarv- jota voidaan kauko-ohjata Meidän ajatuksemme on, että jos eri tason käyttäjille voidaan osoittaa, että etua löytyy Cesarin käytöstä ja tämä johtuu, äh, johtaa vähäisimpien kustannuksiin, niin uskomme, että onnistumme tässä kyllä. Asetus ei koskaan tule riittämään. Aina tulee tilanteita ja on lykättävä. Mutta ensin on osoitettava, että etua on ja sitten on saavutettava se asetuksen kautta ja saatava teknologia käyttöön. Kun Cesar alun perin suunniteltiin 2005-2006, ensimmäiset arviot olivat epäselviä, jos, jos nyt kysytään, kysytään mitä kaikkein pit, pisimmälle kehitetyissä ilma-aluksissa on muutettava, niin siellä ei enää tarvita laitteita, vaan pelkästään ohjelmia. Tilanne on muuttunut. On totta, että ilma-alusten käyttö on paljon pidempi, mutta on myös totta, että CSR-teknologia ei tarvitse, tarvitse käyttää kaikkialla. Lillo mainitsi tämän 4 miljardin summan, mutta on todella huomioitava, että ajan myötä tilanne muuttuu. Thank you. So on the, I will start with the economical question. Kiitoksia liittyen tähän taloudelliseen kysymykseen liittyen kuluihin. Meillä ei ole mitään tajanomaista ratkaisua kaikkiin kuluihin, jotka liittyvät Cesariin, Cesar-standardeihin. Mutta haluaisin sanoa, että tiedämme ja kollegat tässä mainitsevat jo tänään, että tiedämme, että ilmatilan jakautumisen vuoksi tehottomuusriskejä on 14 miljoonaa ilmatilan hallintaan liittyen vuosittain ja sitten miljardi vuosittain investointeja. Tässä havaitsemme, että jotakin ongelmia on olemassa. jos vertaamme kuluja ja sitä, mitä voimme tarjota ilmatilan käyttäjille. Tämä on asia, joka tulee tietää. Sitten toinen asia, mainitsin infrastruktuurin jakamisen. Paljon infrastruktuuria otetaan käyttöön eri jäsenmaissa. Ja yhteen toimivaisuus standardien käyttöönoton käy- kautta voitaisiin hyötyä voitaisiin tarjota ähm, naapureille tietoa ja jakaa navigointijärjestelmiä. Kaikki tällainen on mahdollista. On mahdollista toteuttaa tämän tyyppisiä toimia ja luoda yhtenäinen ilmatila, jos poliittista tahtoa on. Ei aina ole pakollista hankkia erittäin korkean teknologian laitteistoa. Voisimme aloittaa yhteensopivuudesta vaihdosta ja siitä, että vaihdamme asioita silloin, kun niiden vaihtaminen on tarpeen, jotta voisimme saada ne yhteen toimiviksi ja jotta voisimme toimia rajat ylittävästi, emme välttämättä maanantain välisesti, mutta lähialueella. Sitten tämä erityinen sotilaallinen kysymys. Olemme kollegoiden kanssa tehneet paljon yhteistyötä siinä, ähm, mitä tulee aluksissa olemaan oleviin järjestelmiin, sotilaallisissa aluksissa oleviin järjestelmiin ja olemme havainneet, että kovinkaan paljon tarvetta uudistukseen ei ole, jos tarkastelemme järjestelmiä, joita on käytössä ja järjestelmiä, joita on muokattu ohjelmistovaatimusten mukaan. Yhteensopivuus kaikkien ilma-alusten välillä kaikkien ei tule tarvitse tulla uudistetuiksi. Komissiolla on viiden vuoden aikavälillä suunnitelma näistä asioista. Te mainitsitte yhteen, yhteistyön ja yhtenäisen järjestelmän. Polttoaineen, polttoainekulujen leikkaaminen, polttoainehan on erittäin kallista kaikille, ei vain siviili- ilmailulle, mutta myöskin sotilasilmailulle. Tämä vaikuttaa talouteen erittäin paljon. Mielestäni olisi erittäin hyvä asia tarkastella sitä, kuinka rahaa voitaisiin säästää tällä hetkellä. Kulutamme rahaa tavalla, joka ei ehkä ole perusteltu. Sitten tämä RPAS-järjestelmä, kauko-ohjattu järjestelmä, jonka kollegani mainitsin, 14 kansallista toimijaa – 14 kansallista järjestelmää on päätetty sopeuttaa. Tämä on ehkäpä virhe, sillä meillä on 14 erilaista säädöstöä, 14 erilaiset säännöt. Euroopan unioni olisi voinut toimia nopeammin tässä asiassa. Tämäkin pitää ottaa huomioon. Sitten tämä kansallisten asian tuntemuksien yhteiskäyttö. Meillä on tällä hetkellä hallintoa, joka voi toimia yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja tällä tavoin ei vain säästää rahaa, mutta myöskin eh, tehdä verkoston toimivammaksi. And... Paljon kiitoksia viimeisenä, mutta ei vähempänä Kastelletti. Thank you very much. Uh... Kiitos. Teidän täytyy ymmärtää, että yhteinen ilmatila politiikka on aloite ja politiikka, jossa me pyrimme parantamaan järjestelmän toimintakykyä, järjestelmän kapasiteettia, vähentämään, vähentämään myöhästymisiä, parantaa kustannustehokkautta tehokkuutta, lentotehokkuutta ja luonnollisesti parantamaan myös turvallisuutta. Joten periaatteessa meidän täytyisi hyödyntää nämä kapasiteetin parannukset, turvallisuus, lentokapasiteetti. Ja sen lisäksi meidän täytyy huomioida tämä linkki uuteen teknologiaan ja kustannukset siitä. Joten meidän täytyy tehdä tällainen demonstraatio aina. Eli tämä koskee Cesaria. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia, kun me arvioimme ei ainoastaan hyötyjä, vaan myös kustannuksia. Jos me emme kykene kvantifioimaan terveellä tavalla kustannuksia ja hyötyjä, niin me joudumme tilanteeseen, jossa tuotamme numeroita, jotka eivät ole valideja. Kun me yritämme antaa hintaa ATMn yleissuunnitelmalle, me huomasimme, että ei ollut tarpeeksi elementtejä, joiden avulla me voimme kvantifioida tätä sotilaallista puolta. Ja sen vuoksi tämä osio jätettiin avoimeksi tätä käsiteltiin kuitenkin Euroopan puolustusvirastossa. Millä tavalla uudet teknologiat vaikut, mahdollisesti vaikuttavat meidän sotavoimiimme ja minkälaisia operaatioita voidaan tehdä ja mi, mi, mihinkä osiin lennostoa ja niin edelleen. Eli mikä tässä nyt sitten on tämä taloudellinen vaikutus Ensimmäinen arvio on noin 4 miljardia euroa käsittääkseni. Mutta tämä liittyy koko tähän suunnitelmaan, yleissuunnitelmaan. Se, mitä me nyt yritämme tehdä, on koota nämä teknologiat, jotka toimeenpannaan ensi vuoden ja 2020 välillä. Ja tässä tehdään nyt erityinen kustannusanalyysi summa, globaali summa, mikä tässä on, on noin 2,5 miljardia euroa. Tämä on laskettu vuoden 2012 hintojen pohjalta. Joten ottakaa huomioon, että ensimmäinen vaihe on pienempi vaihe. Ja tämän valossa me sitten olemme olleet yhteydessä Euroopan puolustusvirastoon ymmärtääksemme, kuinka paljon tai mitenkä tämä 2,5 suhteutetaan sotilaalliseen puoleen. Sitten kun meillä on tästä selkeys, sitten me voimme nähdä, miten vastaamme näihin kustannuksiin. Me tutkimme tässä erilaisia vaihtoehtoja. Ensi vuodesta lähtien meidän budjettimme tulee verkkojen Eurooppa-välineeltä. Tämä raha kattaa nämä negatiiviset kustannusanalyysit. Ei tässä ole kysymys ainoastaan sotilaallisista käyttäjistä, vaan on myös muita, jotka ovat samassa tilanteessa. Esimerkiksi kaupallinen lentoliikenne hyötyy tästä Joten käytetään taloudellisia kannustimia, jotta voimme vähentää negatiiviset vaikutukset tietyille käyttäjille. Tämä meidän tiedonantomme, tai joka tulee komissiolta, RPAS, kauko-ohjattu jär, lennokkijärjestelmä. Tämä äh, tulee olemaan kahdella tasolla, tämä sää, asetustaso, tietyt säännöt, sitä, miten tämän tyyppisiä lennokkeja käytetään, koska ymmärtäneet, että kun ollaan tällaisessa ympäristössä, jossa on sekä sotilaan että siviilikäyttö, niin täytyy olla erityisen varovainen. Tässä täytyy olla tietynlaiset erityiset säännöt ja sertifioinnit. Ja sen lisäksi on sitten vielä teknologian kehittäminen. Ja tässä tutkimus on tärkeää. Ja tässä on Cesar yhteisyrityksen kanssa käyty jo keskusteluita. Tämän tyyppiset eh, lennokit on kehitelty lähinnä sotilaallisille ja meillä on samankaltaiset vaatimukset. Eh, me puhumme nyt tässä siis tavallaan aluksesta, joka on tarkoitettu myös soveltuisi siviilitarkoituksiin, mutta käytetään muuhun. Eli tässä on mahdollisuus käyttää hyväkseen siviilipuolella kaikkea sitä, mitä myös äh, sotilaspuolella. Um, kiitoksia paljon, kiitoksia hyvät herrat, kiitoksia kaikesta tästä tiedosta liittyen projekteihin. Tiedämme, että nyt äh, Euroopan ilmatilan rakenteita uudistetaan. Voitte olla varmoja, että me seuraamme läheisesti tätä prosessia ja todennäköisesti tulevaisuudessa tulemme kutsumaan teidät antamaan lisää tietoa vielä näistä prosesseista. Paljon kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, nyt meillä on kolmen minuutin tauko. Tauon jälkeen varapuheenjohtaja Sofokleus tulee jatkamaan kokousta.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 koskee lausunnon käsittelyä aiheena EUn avaruusteollisuuspolitiikka, talouskasvun mahdollisuuksien hyödyntäminen avaruusalalla. Vastuuvaliokunta on ITRE ja meillä on asiakirja, valiokunnan asiakirja, jonka on laat, on, meillä oli siis helmikuun 2013 asiakirjaa, jolla käsiteltiin, jossa käsiteltiin tätä Lissabonin sopimuksen pohjalta ja, ja siitä, mikä merkitys tällä politiikalla on. Sehän on merkittävä, koska näin Euroopan unioni voi riippumattomalla tavalla toimia kehittämällä riippumatonta kapasiteettia avaruudessa. Ja tämähän juuri vastaa Euroopan kunnianhimoisiin tavoitteisiin saavuttaa tällainen strateginen riippumattomuus ja poliittiset ja sotilalliset toimintohjoittajat ovat osoittaneet, että heikkouksia on. Täällä on 20 tarkistusta seitsemän esittelijältä, tai valmistelijalta ja äänestämme 24. syyskuuta. Nyt annan puheenvuoron Rova Grunbergille. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. mene tähän vielä, vaan käsittelen ainoastaan kompromissitarkistukset, joista olemme neuvotelleet, enkä mene sen enempää tuohon lausuntotekstiin. Täällä on viisi vai seitsemänkö niitä loppujen lopuksi tulikaan. Ensimmäinen äh, kompromissi korostaa Euroopan strategista riippumattomuutta avaruustekniikassa ja Euroopan yhteistyön vahvistamista ja sitä, että avaruusteollisuuspolitiikka politiikan olisi kehitettävä koordinaatiota Euroopan puolustusviraston kanssa. Toinen tarkistus, kompromissitarkistus siis, jota pidän hyvin tärkeänä, koskee budjettia. Ensin olisi selvitettävä EUn tavoitteet, strategiset ja geopoliittiset tavoitteet ennen kuin ryhdytään alkoimaan resursseja tässä kompromissitekstissä pyrimme korostamaan sitä, että Euroopan avaruustelusuuspolitiikka on merkittävä tekijä YTPPC ja synergiassa sitten strategia. Ja sitten on kompromissi, jossa todetaan, että koko yhteistyö olisi huomioitava myös pysyvässä rakenteellisessa yhteistyössä. Sitten seuraava kompromissi koskee eurooppalaista riippumattomuutta. 60 prosenttia eurooppalaisten satelliittien elektroniikasta työdään tällä hetkellä Yhdysvalloista. Tämä huomioiden olisi tuettava kyseistä alaa. Tähän liittyy työllisyyskysymys ja teknologian kehittäminen. Olisi todella kehitettävä vaihtoehtoja niin, että olisimme vähemmän riippuvaisia kolmansista maista. Seuraavaan tarkistus koskee kaksi käyttöä, kaksi käyttöä ja vientikontrolleja ja muita järjestelmiä. Sitten viides kompromissi koskee koskee myös sotilaallisen siviiliin laitteiston käyttöä ja sitä, että avaruutta voitaisiin käyttää enemmän sotilaalliseen tarkoitukseen. Sitten EUn monenkeskinen sopimus ja käytännössä säännöt tällä alalla tuntuu hyvin tärkeältä. Lopuksi on tarve tehdä yhteistyötä Venäjän, Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa niin, että voidaan vahvistaa rauhanomaista yhteistyötä avaruudessa. Nämä ovat kompromissitarkistukset. Vihreiden taholta olemme korostaneet tätä kunnianhimon tasoa, se olisi määriteltävä, siitä on päätettävä, koska on tärkeää tietää, mikä tämä tasapaino on. Tämähän on potentiaalisesti hyvin kallis harjoitus. Tähän kysymykseen, mitä tarkoittaa eurooppalainen riippumattomuus, siihen on pare, para, vastattava paran, paremmin. On myös parannettavaa tietoa, tiedon hankinnan ja humanitaarisen avun toimituksessa Galileon käytöstä, siviilien ja sotilaskäyttöä varten tarvitaan myös lisätietoja ja muut asiat on näissä kompromisseissa käsitelty. Kiitoksia. Kiitoksia Rava Kronberg. Nyt annan puheenvuoron herra Hauti. Thank you very much. Um... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Edellinen mielipiteiden vaihto. Um, oli ennen tarkistusten jättämisen määrä aikaa, joten nyt käyttäisin mielelläni ryhmän puolesta puheenvuoron. Edustaja Grunberg on toiminut erittäin hyvin ja mukaanottavasti. Ja kun neuvottelitte tarkistuksista eilen, tämä oli erittäin hienosti sujunut tilaisuus. Haluaisin kiittää siitä tässä alivaliokunnassa. Kaksi käyttöisyys ja äm, avaruuspolitiikka on tärkeää politiikkaa ja olette aivan oikeassa siinä. Meillähän on YTPP, johon nämä kysymykset liittyvät ja avaruuspolitiikan rooli pitäisi ottaa huomioon siinä. Erät sosiaalidemokraatit luonnollisesti ajavat rajoituksia kaksikäyttöisyys ensinnäkin aiheuttaa huolta kaksikäyttöiset laitteet. Meidän tulisi varmistaa niiden tilanne, ja tässä olen samaa mieltä esittelijän kanssa, että meidän tulisi erityisesti käsitellä kaksikäyttöisiä laitteita ennen loppun, vuoden loppua. Ja toisekseen meillä on Euroopan unionissa käytännön säädöstö ja me pyrimme painostamaan Yhdysvaltoja erityisesti hyvin vahvasti, jotta avaruustoimia säädeltäisiin. Ja tämän lisäksi strateginen puitteisto pitäisi saada maailmankaikissa jäsenmaissa. Eroja on jäsenmaiden välillä ja ne tulisi ottaa huomioon. eilisen neuvottelun jälkeen, ja tästä haluaisin kertoa esittelijälle, ryhmäni päätti rakenteellisen yhteistyön tarkistuksia tukea, mutta ryhmässäni on tiettyjä eroavaisuuksia. Minä henkilökohtaisesti ähm, oman puolueeni, brittipuolueeni kannan vuoksi en niitä tue, mutta halusin teille kertoa, että eilisen jälkeen tämä kanta on siis muuttunut sitten vielä. Kuten esitteli sanoi, Euroopan avaruusviraston ja komission välillä on eroavaisuuksia. He tekevät yhteistyötä mutta me haluaisimme vielä tehokkaampaa, läheisempää yhteistyötä tulevaisuudessa näiden kahden elimen välille. Ja me haluaisimme, että taloudellinen vaikutus ymmärretään täysin. 7,5 prosenttia kasvua tapahtuu minun maassani vuosittain tällä alalla. Meidän tulisi tarkastella näitä asioita teollisuusvaliokunnan mietinnössä ne ovat mukana, mutta me olemme sitä mieltä, että niitä tulisi meidänkin tukea, sillä ne ovat taloudellisesti hyvin tärkeitä. Kuten mainitsin, kappale 5b ja ne asiat, jotka liittyvät seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan, horisontti 2020 ohjelmaan tulisi ottaa mukaan Kopernikus, ilmaston vastainen työ, ilmaston ilmastonmuutoksen vaikutukset ja myöskin eurooppalainen satelliittitoiminta, nämä ovat sellaisia asioita, jotka pitäisi ottaa mukaan, joiden rooli pitäisi ymmärtää. Ja olen hyvin tyytyväinen tässä esittelijän mietintöön. Voimme sitä vahvasti tukea. Kiitoksia. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Kalerich. Kiitos. Ja sitten edustaja Gaaler. Kiitos. Minä haluaisin myös kiittää kollega Kruunberia hyvästä yhteistyöstä. Aihe on hyvin tärkeä. Se on niin tärkeää, että meidän ei tule lähteä riitelyn tielle, vaan viedä asiaa eteenpäin. Se on tärkeää talouden takia ja myös sen, mikä meillä tässä on nähtävinä puolustettavana, eli siis sen hyödyt. Olen samaa mieltä näistä viidestä kompromissista, joista olemme hyvin vahvasti sopineet. Ja se, mitä kompromissit eivät kata, niin tuemme 8, 9 ja 10 tarkistuksia vihreiltä, kollega Kruunbergiltä. Ja tarkistus 17 kollega hauvitilta Sitä me myös tuemme. Uskon, että me saamme laajan konsensuksen tämän lausunnon taakse. Kiitos. Edustaja Kromberg, haluatteko te vielä sanoa jotain? Haluatteko te vielä sanoa jotakin? στις 24 Σεπτεμβρίου, την Τρίτη, στην Επιτροπή. Näin ei näytä olevan. 24. syyskuuta tästä äänestetään AFETissa. No niin, mennään eteenpäin. Seuraava aihe. Lokakuussa 2009 Komissio pyysi ehdotuksia liittyen eh, turvallisiin, selkeän operationaalisen eh, yhteistyön mahdollisuuksiin. 2010 neuvosto teki päätöksen 2010-252 kautta EU, jossa on kysymys siitä, että vahvistetaan ja syvennetään operaatioita liittyen valvontatoimiin ulkorajoilla. Nämä, tämä ulkorajavalvonta on hyvin tärkeää. Ja varsinkin sitä taustaa vasten, että äh, alueella tehdään jonkin verran rikoksia. Tämä äh, merialue, ulkoalurajojen valvonta yhteistyössä ja uudet toimenpiteet ovat välttämättömiä sen vuoksi, että yhä enemmän ja enemmän laittomia siirtolaisia yrittää tulla Eurooppaan – ja tämä on tietynlainen uhka. Jäsenvaltioilla on luonnollisesti erilaisia sijanteja ja erilaisia näkemyksiä myös lainsäädännöstä, mutta tässä on kuitenkin myös esimerkiksi kansainväliset lait, jotka koskevat ulkorajoja merillä. Ja sen vuoksi me tarvitsemme koordinointia EUn sisällä. Tästä että on äh, vastuuvaliokunta Libe ja esittelijä on Carlos Coelho. Τον Seuraavaksi antaisin äh, puheenvuoron esittelijä Nikolaille. Thank you, President. I, I decide to follow your example. Kiitoksia puheenjohtaja. Seuraan esimerkkiänne ja puhun omaa äidinkieltäni romania. Subiectul este este eh, pendinte de comisia libe fiind vorba de reglementări legale care să vizeze. Tämä, eh, tässä asiassa vastuuvaliokuntana on LIBE. Kyseessä on lainsäädäntö, jolla säännellään Frontexin ja jäsenvaltioiden välisiä suhteita. Ja siinä on hyvin selkeitä sääntöjä eh, alusten valvontaa ja takavarikointia ajatellen laittomassa liikenteessä. Olen sitä mieltä, että tämä päätös, jolla, jossa pyydetään lausuntoa myös meidän valiokunnaltamme, oli erittäin hyvä aloite, koska ei tässä ole ainoastaan merioikeus kyseessä, vaan yleisesti ottaen Euroopan unionin turvallisuus. tässä lausunnossa meille ei jää paljonkaan mahdollisuuksia. Kuten tiedätte, meidän sanamäärämme on rajoitettu. Olen yrittänyt keskittymään juuri tähän turvallisuusnäkökohtaan. Hyvät kollegat, tarkistusten kautta olen pyrkinyt korostamaan sitä, että merirajojen suojelu on keskeistä erityisesti arkaluontoisilla alueilla – olen korostanut myös tarvetta paremmalle viestinnälle institutionaalisella tasolla. Ja olen myös puhunut tietojen vaihdosta, jota Frontexin ja tämän pienen tietojen analysointisolun välillä, joka tullaan perustamaan. Olen pyrkinyt ennakoimaan ja arvioimaan sellaista tilannetta, jossa Schengen laajennetaan Bulgariaan ja Romaniaan. Nämä kaksi maata ovat Frontexin jäseniä ja niillä on hyvin tehokkaat järjestelmät, joilla suojellaan ja valvotaan ulkorajoja, mutta ne eivät voi vielä hyötyä osallisuudestaan Frontexin näin etukäteen. Siinä vaiheessa, kun nämä maat liittyvät Schengen-alueeseen, niin, niin asetusta pitäisi muuttaa ja olen nyt pyrkinyt välttämään tällaisen tilanteen. Kun puhutaan maahanmuuttovirroista, viitataan usein Välimeren alueeseen ja unohdetaan Mustanmeren alue siitä voi myös tulla sellainen alue, jonka kautta paljon laittomia siirtolaisia kulkee. Mm, tämä valiokunta tukee ajatusta. Olisi siis kiinnitettävä erityistä huomiota myös Mustanmeren alueen suojelulle ja valvonnalle. Tässä on kyseessä myös Euroopan kansalaiset, kun he auttavat merihädässä olevia, vaikka kyseessä sitten olisivatkin laittomat siirtolaiset. Näitä eurooppalaisia olisi suojeltava lain mukaisesti. Valitettavasti sihteeristön aikataulu on aika tiukka. 19. syyskuuta on määräaikan. Olisimme mielellään kuulleet esittelijän mielipiteen tähän, mutta parlamentissa menettely on mikä on, eikä vaihtoehtoja jäänyt. Haluaisin kiinnittää huomioon yhteen virheeseen tarkistuksessa numero yhdeksän. Täällä puhutaan tutkimuksesta. Lopuksi haluaisin kiittää herra Liisekiä. Hän suostui tapaamiseen eilen ja meillä oli oikein hyvä yhteistyötä sen ansiosta. Pyrimme löytämään kaikkein merkittävimmät tarkistukset, jotka parhaiten edustaisivat tämän valiokunnan kantaa. Kiitoksia. Kiitokset teille, edustaja Nikolai. Sitten herra Lis. Thank you very much, Chairman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Tässä puhuttiin äidinkieli, joten minäkin puhunut puolaa. Ja dla sprawozdawczyni pani. Haluaisin myöskin kiittää esittelijä Nikolaita. Hän on aina avoin kaikenlaisille ehdotuksille, joita meillä on esittävänemme. Ja tässä esittelijähän puhui Mustanmeren alueesta, joka saattaa olla mielenkiintoinen äh, alue, mutta entä sitten Itämeri? Itämerikin saattaa olla tällainen alue. Se on lähestulkoon Euroopan unionin sisämeri, jos näin halutaan ajatella, mutta tietenkin Venäjän federaatio on yksi rajavaltioista, ja sehän ei ole Euroopan unionin jäsenmaita. En tiedä, olisiko mahdollisesti valko muihin maihin suuntautuvaa muuttovirtaa tulossa, mutta meidän ei pidä unohtaa tätä pohjoista ulottuvuutta ja Itämerta. Merirajojen suojelu on jotakin, mistä keskusteltiin Libe-valiokunnassa maahanmuuton yhteydessä, mutta meidän tulee tässä keskustelua turvallisuusnäkökohtiin, aseiden salakuljetukseen, muuhun salakuljetukseen mahdollisesti, ähm, joukkotuhoaseiden leviämiseen. Nämä ovat käsiteltäviä asioita. Ja luonnollisesti me tarkastelemme myöskin sisärajoja eri virastoissa. Ja jos e tarkastelemme rajoja. Kyseessä eivät ole vain toimivat virastot, mutta myöskin laivasto, jolla on erittäin tärkeä rooli rajojen suojelussa. Tässä olen edustaja Nikolain kanssa samaa mieltä siitä, että luonnollisesti meidän alivaliokuntamme tulisi, tulisi olla mukana tämän asiakirjan kehittelyssä. En usko, että meillä tulee olemaan ongelmia päästä yksimielisyyteen tai epäilyjä ilmene tämän asiakirjan suhteen. Edustaja Nikolain teksti on erittäin hyvin valmisteltu. Ehkä meidän tulee tässä vaihtaa mielipiteitä eri poliittisen ryhmien välillä. Erityisesti näin on tarkistus kuuden kohdalla. Siinä puhutaan turvasataman käsitteestä. Ehkäpä tätä tulisi kehittää jonkin verran. Meidän tulisi puhua turvallisesta turvapaikasta mahdollisille maahanmuuttajille tai tiettyjen operaatioiden uhreille myönnettävästä turvapaikasta tulisi tarkastella hiukan laajemmin. Place of safety, turvapaikka saattaa olla kolmas maa, mutta se voisi myöskin olla jokin toinen paikka. Tällä hetkellä uskoisin, että tässä tämän tarkistuksen kohdalla nimenomaisesti eh, muotoilu ei ole kaikkein paras mahdollinen. Tämän lisäksi meillä on tarkistus 9, Ehdotamme kahden äm, sanan poistamista siinä. Kahden sanan poistamista tästä asetuksesta. Tässä olemme sitä mieltä, että muotoilu saattaa aiheuttaa vääränlaisen tulkinnan ja haluaisimme, että tämä asetus olisi tarkempi ja olisi soveliaampaa poistaa nämä kaksi intern sanaa. Se tekisi tekstistä paremman. Kiitos. Kiitos eh, Sargentini. Kiitos eh, puheenjohtaja. Ennen kuin käsittelen sisältöä, niin olen nyt ymmärtänyt, että tässä on eh, käyty myös erillinen keskustelu nähtävästi koska varjoesittelyiden tapaaminen oli käsittääkseni peruttu, mutta liberaalit ja EPP ovat kuitenkin keskustelleet keskenään. Minä olisin mielelläni tullut sinne mukaan. Tiedän, että olen uusi tässä valiokunnassa, mutta toivoisin kuitenkin seuraavan kerran pääsevän mukaani. Sitten sisältöön. Minulle tämä äh, kaikki lähtee siitä, mitä tapahtui 2011, kun äh, tuli tämä no-fly-alue Libyalle ja kaksi viikkoa yli 70 ihmistä Subsaharan Afrikasta, Subsaharan Afrikasta ähm, istuivat äh, aluksessa ja yrittivät äh, tulla Eurooppaan. Ja tämän koko kahden viikon aikana äh, heidän ylitseen tuli helikopteri Eh, tuomaan heille ravintoa. Paljon siellä oli aluksia, mutta kahden viikon jälkeen 15 ihmistä oli vielä hengissä, mutta ketään heistä ei pelastettu. Minun mielestäni me emme kanna vastuutamme välimerellä. Tämä vastuu tavallaan sysättiin syrjään. Se on se tärkeä asia, minkä haluan tähän lainsäädäntöön, eli että ei voida enää ohittaa tällaisia tilanteita. Eli jos vaikka Maltan alueella on laiva, joka ajelehtii ja joka sitten siirtyy vaikka Italian vesille, niin täytyy huolehtia sitä aluksesta eikä vain katsoa sitä, missä se on. Tähän minä haluan nyt tarkistuksen, jonka aion tehdä ennen huomista määräaikaa. En myöskään nyt oikein ymmärrä, miksi SEDE-valiokunta ylipäätään on ottanut tämän asian esityslistalle, koska Lissabonin sopimus ei anna siihen mahdollista. No, tai toki me voimme tehdä mitä me haluamme, mutta kuitenkin tässä ei ole kysymys turvallisuus- ja puolustusyhteistyöstä. Ja mikä minusta myös on ikävää. Ja yhdessä esittelijän kanssa voisimme puhua tästä siitä, että tämä koskee ainoastaan Frontexin toimia, eikä eh, näitä kaupallisia varustamoita tai esimerkiksi kalastajia. Minä toivon, että meillä olisi selkeä tarkistus siinä, että jos jonkun pelastaa ja tuo hänet maihin, että häntä ei voida sitten syyttää ihmiskaupasta, miten esimerkiksi Italiassa näin käy. Ikävä kyllä, tämä lainsäädäntö ei koske kalastusaluksia tai kaupallisia varustajia. Ja minusta olisi hyvä, jos näin olisi. Eli me tulemme tekemään myös tästä tarkistuksen. Me haluamme tehdä selväksi sen, että sotilaalliset operaatiot, jotka eivät ole Frontexilta, niiden täytyy toimia samojen periaatteiden mukaan kuin muutkin. Koska ei meidän mielestämme voi olla niin, että jos ei ole selvää, että on, on, on Äh, äh, tällainen äh, venepakolainen, että etteikö saisi hakea turvapaikkaa Euroopasta, vaan hänet ajetaan takaisin sinne, mistä hän on lähtenyt. Minusta on erittäin tärkeää, että tässä voidaan myös määritellä se, että alus, joka on merihädässä, sitä ei jätetä ajelehtimaan ja oman onnensa ajan. Vaikkakaan äh, ei edes äh, tykkäisi näistä siirtolaisista, mutta tällä tavalla Euroopassa me emme voi toimia. Kiitos. Ευχαριστώ πολύ. Kiitos, edustaja Pasku. Thank you very much. So for a change I will also speak Kiitoksia. Vaihteeksi minäkin puhun äidinkieltäni romaniaa, joten kuulokkeet päähän. Primul lucru pe care vreau să spun este că, așa cum a arătat și... No niin, haluaisin sanoa, että niin kuin valmistelija on osoittanut, tilanne on omituinen. Libe-valiokunnan pitäisi antaa tämä mietintö, johon liitetään lausuntomme. Ja se tekee sen kai pari viikon päästä. Tilanne on aika omituinen siis. Uskon, että jos hyväksymme tämän kiinnittämättä siihen huomiota, niin voi olla, että tulevaisuudessa näin käy jälleen. Mm, uskon, että meidän on kaikkien kuitenkin noudatettava tätä työn, työmenettelyä. Ensin, nyt haluaisin todeta, että periaatteessa meidän pitäisi aina pyrkiä korrektiin tasapainoon niin, että yhtäältä katsotaan näitä sääntöjä, jotka toimivat merialueelle ja toisaalta on huomioitava se, että kaikkein tärkeintä sääntöjen yli ja ulkopuolella on ihmisen elämä, ihmiselämä, ihmishenki. Ja sanon tämän mielessäni monet esimerkit Euroopasta ja muualta ja maailmasta, EU-Australiastakin, niin siellä on ollut tapauksia, joissa äh, tragedioita on tapahtunut äh, johtuen siitä, että sääntöjä on pidetty ihmishenkiä tärkeämpänä. Tarkistukset on esitettävä tähän lausuntoon mahdollisimman hyvässä muodossa niin, että niitä voitaisiin parhaalla tavalla käyttää. Pari huomiota Ensinnäkin, kun tätä asetusta ajatellaan, usein ajatellaan välimerta. Sehän on tärkein reitti jonka kautta luvatta tullaan Eurooppaan. Ja kaikki on nyt ajateltu niin, että mielessä on ollut vain välimeri. Mutta aivan kuten valmistelija itsekin sanoi ja ja kuten Lisekin sanoi, on muitakin tärkeitä meriä, joita ei tule unohtaa. Niillä on omat ominaispiirteensä. Ne on otettava mukaan myös asetuksen. Olisi siis katettava myös nämä muut alueet. Lopuksi vielä viimeinen asia. Mikäli Romania osallistuu tämän tyyppisen valmi, valmisteluelimen kulmata Schengenin, sehän on osoitus siitä, että me teemme yhteistyötä, sovellamme, hyväksymme siis vastuut, mutta emme saa mitään oikeuksia siitä vasta painona. Tämä on joillekin osapuolille erittäin sopiva tilanne. Kiitoksia. Kiitokset kollegoille. Minulla olisi muutama huomio myös tähän tehtävänä. Ulkorajat, nämä meriulkorajat, jotka ylitetään laittomasti, se on ongelma. Ei tässä ole kysymys vain ne, eh, ähm, ihmisten salakuljetuksesta, vaan myös aseiden ja huumeiden salakuljetuksesta. Ja Edustaja Nikolain lausunto kannattaa näitä valvontajärjestelmiä, mutta lausunnosta puuttuu yksi asia, nimittäin ne tietyt ongelmat, joita yksittäisillä jäsenvaltioilla on sen vuoksi, että päivittäin laittomat siirtolaiset pyrkivät esimerkiksi Italiaan, eikä meidän tule unohtaa, minkälaisia ongelmia sitten naapurivaltioissa on. Syyria, Libya ja niin edelleen. Kypros, Malta ja Kreikka ovat joutuneet erityisen paineen alaisiksi. Ja sen vuoksi olisi mielestäni tärkeää, että nämä missiot organisoidaan paremmin ja saisimme aikaan parempaa kohesiota, informaatiota, informaation vaihtoa, valvonta aktiviteeteista. En tiedä, haluaako kollega Nikolai vielä sanoa jotain. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvät kollegat siitä, että tuette minua. Olen varma, että monet näistä huomioista otetaan huomioon. Haluaisin tuoda pari asiaa esiin. Oikeudellinen tuki tälle kysymykselle. Kyseessä on ähm, Euroopan unionin tuomioistuimen päätös, jonka mukaan äh, on parlamentin ja neuvoston ähm, toimivallan alaa huolehtia tästä asetuksesta minulle Minusta tämä ei ole poliittinen teksti. Kyseessä on erityisesti tekninen asiakirta, sillä kyseessä on jäsenmaiden ja Frontexin välinen yhteistyö rajojen valvonnassa. Monet äh, näistä asioista ovat äh, neuvotteluissa esillä. Toivottavasti ensi viikolla voimme järjestää varjo esittelijöiden kokouksen, voimme löytää kompromisseja. Minä olen hyvin avoin tässä prosessissa. Mutta valitettavasti me olemme täällä alivaliokunnassa AFETin armoilla, emmekä tiedä mitä äh, LIBE-valiokunnan kanssa tehtävän yhteistyön myötä tapahtuu. Joka tapauksessa nämä näkökulmat olivat erittäin hyödyllisiä ähm, yleisesti ja koelulle. Ja pyrin kutsumaan hänet mukaan, jos järjestämme varjoesittelijöiden kokouksen, että voisimme keskustella asioista ja jotta saisimme seden tarkistukset loppu mietintöön mukaan. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Nikolaille. Muistuttaisin siitä, että 10. lokakuuta äänestämme tästä. Εάν η Επιτροπή... No niin, haluaisiko komissio kenties sanoa jotain? Jos näin, niin saatte toki puheenvuoron. Thank you and good afternoon. Kiitos, hyvää iltapäivää. Haluaisin kiittää esittelijä Nikolaita tästä lausuntoluonnoksesta. Meillä on muutama ihan lyhykäinen yleinen kommentti tähän lausuntoluonnokseen tällaisenaan. Haluaisin sanoa ensinnäkin, että komission ehdotus on tarkoitettu puitteistoksi eh, ja koordinaation hoitaa eh, Frontex jäsenvaltioiden kesken. Ehdotuksessa määritellään, millä tavalla nämä operaatiot toteutetaan ja ne perustat, joiden pohjalta nämä operaatiot käynnistetään, on määritelty Frontexin äh, säännöissä – ja sitten sen lisäksi viraston työohjelman kautta sitten määritellään enemmän. Ajatellen tämän asetuksen laajuutta, se on rajoittunut Frontexin merioperaatioihin, joten kaikki mikä liittyy kaupallisiin aluksiin on tämän ulkopuolella. Ja haluaisin myös huomauttaa, että jäsenvaltiot kuten Bulgaria, Romania ja Kypros osallistuvat nyt jo Frontexin toimintaan. Kiitos. Kiitos. Ja sitten jatkamme eteenpäin. Seuraava esityslistan kohta, joka on lausunto luonnos edustaja Gomesilta. Περιμένουμε λίγο, νομίζω ότι ένα-δύο Meidän täytyy nyt hieman odottaa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

κυρία Γκόμες. Το επόμενο σημείο λοιπόν στη ημερησία διάταξη είναι εξέταση του σχεδίου γνωμονών. No niin, jatkamme eteenpäin esityslistallamme. Sanoinkin jo, että tässä on edustaja Gomesin lausuntoluonnos. Yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan varmistaminen koko unionissa. Vastuuvaliokunta on IMKO Ja tämä on, perustuu komission äh, direktiiviin, ehdotukseen, jossa on kysymys äh, turvallisuustasosta, informaation turvallisuustasosta ja tietoturvasta koko unionissa on yhä enemmän tilanteita, jossa verkkoturvallisuus on uhattuna ja sen vuoksi on hyvin tärkeää, että että internetin turvallisuus varmistetaan hyvällä tavalla. Verkkoturvallisuus on ehdoton edellytys turvalliselle ympäristölle ihan ylipäätään. Eli tänään on nyt lausuntoluonnos ja edustaja Gomes on keskittynyt muutamiin tiettyihin asioihin, jotka ovat meille tärkeitä. Uh, directive. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyseessä on siis direktiivi äh, korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan luomiseksi ympäri Euroopan unioniin. Kuten tiedätte, IMKO on tässä vastuuvaliokuntana ja me annamme äm, lausunnon. Olisi mielestäni aivan oikein ja hienoa, että me niin teemme, kun otetaan huomioon tämän alivaliokunnan työ, ja kollegamme mietintö kyberturvallisuuteen liittyen. Kun tarkastelemme tätä päämietintöä mielestäni oli tarpeen tuoda ulkoasianvaliokunta myöskin eh, sede-alivaliokunnan kanta. Tässä tarkastellaan ulkoisia ja sisäisiä turvallisuusulottuvuuksia Euroopan unionin politiikassa, jotta verkko- ja tietoturva olisi tehokkaampaa lähempänä kansalaisia. Ja tämä luonnollisesti tarkoittaisi sitä, että tietoturva koskisi myös kriittisiä aloja, kuten laajemmassa Euroopan unionin kyberturvallisuusstrategiassa on määritelty ja siinä paketissa, jonka viime helmikuussa sedevaliokunta esitti. Pyyrin tarkistuksellani tekemään tätä selveämmäksi direktiivissä. Erityisesti pyrin parantamaan ja korostamaan sitä tarvetta, kuinka korkeatasoinen verkko- ja tietoturva korostaa Euroopan unionin turvallisuusstrategian ja myöskin sisäistä ja ulkoista turvallisuutta korkean edustajan tulisi käyttäisi itseni ja koordinoidummin ja tehokkaammalla tavalla ja erityisesti myöskin suhteessa kolmansiin maihin ja ulkoisiin toimijoihin ja niihin maihin, jotka jakavat samoja riskejä ja loukkauksia, ottaen huomioon se, että kyberuhat ylittävät rajat. Pyrin luonnollisesti myöskin tuomaan mukaan viittauksen solidaarisuuslausekkeeseen vastavuoroisuuslausekkeeseen Lissabonin sopimuksessa. Tämä tällaisen suppean sisäisen turvallisuuslähestymistavan vuoksi oli jäänyt sivuun. Voisin myöskin sanoa, että loppumietinnössä saattaa olla ongelmia IMKossa ja ITRESSA, jotka ovat vastuuvaliokuntina – toivon, että Liben lausunto ja meidän lausuntomme tulevat auttamaan näiden ongelmien ratkaisemisessa, mutta en ole aivan varma siitä. Meidän pitää olla tarkkaavaisia. Tiedän esimerkiksi, että IMKon esittelijä yrittää poistaa komission luonnoksesta viittauksen äh, julkiseen sektoriin, mikä meille on luonnollisesti aivan erittäin tärkeää. Ja tässä suhteessa luotan paljon äh, kollegaamme Kilarin, sillä esittelijä on samasta poliittisesta ryhmästä ja tällä syvällisellä tiedolla ne voitte varmastikin auttaa meitä vakuuttamaan hänet siitä, että tällainen poisto ei ole hyvä idea. Mielestäni tämä on tärkeä osa, joka meillä voi olla tässä työssä, eri poliittisten ryhmien liikkeelle saattaminen ja erityisesti tärkeimpien esittelijöiden. Tämä on hyvin tärkeä. Kiitos. Kiitokset ja sitten edustaja Kelam. Kiitos. Haluaisin kiittää kollega Komesia hyvin äh, luovasta ja positiivisesta panoksesta teidän lausuntonne muodossa. Meillä ei ikävä kyllä ole tarpeeksi aikaa, että olisimme voineet tavata ja keskustella tästä lähestymistavasta, mutta olen iloinen siitä, että olen samaa mieltä lähes kaiken, kaikesta, mitä te ehdotatte. Erityisesti te mainitsette tämän solidaarisuuslausekkeen ja on hyvin tärkeää, että me lisäämme sen, koska meidän täytyy yhä määritellä se, mitä millä tavalla sitä voitaisiin käyttää esimerkiksi kun on kysymys kyberhyökkäyksistä tai muista loukkauksista. 4b, jossa on kysymys yhteistyöstä ja jakamisesta, se on myös hyvin tärkeää. Te olette tässä löytäneet nyt hieman töitä EUn terrorivastaiselle koordinaattorille. Se on oikein hyvä homma. Kaksi pikkuruista ongelmaa. Tarkistus 12 ja 14. Te olette ottaneet tähän ää, äh, luokittelun ja luokittelemattoman ää, äh, äh, salaisen ja ei-salaisen tiedon. Olen tässä nyt ja jos te puhutte luokitellusta informaatiosta, niin minun käsittääkseni se tarkoittaa kansallista, ja niin kuin valtiosalaisuuksia ja valtion sisäistä tietoa. Joten jos puhutaan eh, informaation, la, informaation jakamisesta, niin, niin, niin valtiosalaisuuksia ei nyt kuitenkaan jaeta. Joten terminologia on tässä nyt tärkeä asia. Ja toinen ongelma liittyy tarkistukseen 18, jossa on kysymys Euroopan parlamentin roolista, kun valvotaan tätä kaikkea. Olen samaa mieltä kohdasta A. Eli tämä vuosittainen raportti mahdollisista välikohtauksista. Mutta kohta B, sen kohdalla minä evär, epäröin, koska tässä nyt me hieman venytämme tässä komission ja parlamentin mahdollisuuksia saada kahdessa viikossa raportin, mikäli jotain tapahtuu suhteessa kolmannen maan kanssa. Minusta olisi parempi jättää tämä pois ja sitten ottaa tämä C, A ja C-kohdat. Olen samaa mieltä huolenaiheestanne liittyen julkiseen sektoriin. Olen suunnitellut järjestävämmin tapaamisen meidän pääesittelijämme kanssa, koska kyllä direktiivi keskittyy markkinatoimijoihin ja kriittiseen infrastruktuuriin, mutta samanaikaisesti on ihan yleistä tietoa, että julkishallinnot ovat yleensä hieman jälkijunassa valmiudessaan vastata kyberuhkiin. Ja toisekseen kysymys luottamuksesta ja molemminpuolisuudesta julkisen ja yksityisen sektorin kesken. Meidän täytyy varmistaa se, että julkiset hallinnot käyttävät samoja minimistandardeja, turvallisuusminimistandardeja, jotta voidaan välttää mahdollisia turvallisuusrikkomuksia. Jos jotain vaaditaan julkiselta sektorilta, niin yksityisenkin sektorin pitäisi olla siihen valmis. Joten muodollisesti tämä on ihan ok, mutta sisällöltään meidän täytyy hieman työstää tätä. Kiitos. Kiitos. Kiitokset eh, edustaja Kellam. Onko komissiosta kukaan? Haluaako joku sanoa jotain? Komissio, olkaa hyvä. Thank you and good afternoon. Kiitoksia ja hyvää iltapäivää kaikille. Olen Giuseppe Monte ja olen Justin Security yksikön johtaja Euroopan komissiosta, joka vastaa tästä NIS-direktiivistä koskien tietoverkkoturvallisuutta. Olen tästä kitollinen, mutta minulla on joitakin epäilyjä koskien sitä, olisiko hyvä ottaa turvallisuus- ja puolustussektorit mukaan tämän ehdotuksen soveltamisalaan. Tärkeää muistaa, että pohjana on artikla 114, siis sisämarkkinaoikeus perusta Tavoitteena on varmistaa se, että verkosto ja järjestelmään pohjautuvat tietyille sosiaalisille ja taloudellisille prosesseille, jotka ovat keskeisiä sisämarkkinoiden toiminnan kannalta, ja että nämä järjestelmät olisivat kestäviä ja varmoja päätarkoitus direktiivillä on se, että varmistetaan näiden ydinpalveluiden jatkuvuus, kuten kaasun toimitukset ja sähkön siirto, siirto ja jakelu ja kaiken tyyppinen jatkuvuus, joka liittyy tämän, tähän ydin digitaaliseen ydinverkostoon ja digitaalisen agendaan ja nä, varmist, pyritään siis varmistamaan järjestelmien ja verkostojen kestävyys. Tietenkin julkishallinto on tässä e-hallinnoinnin kann- myötä olennainen osa. Tämä kestävyys on siis tärkeä tavoite ja on sivuvaikutuksia, joka liittyy enemmän henkilötietoihin, joita säilytään järjestelmiin ja, ja kyberrikollisuuden torjunta ja kaiken kaikkiaan jäsenvaltioiden turvallisuuden parantaminen. Emme koskaan ajatelleet oikeusperusta huomioiden, että ehdotuksen soveltamisala laajennettaisiin niin, että mukaan otettaisiin myös sotilainen puoli ja puolustussektori, myös siksi, että perustamissopimuksen artiklan 4 mukaan puolustus on, äh, on jäsenvaltioiden toimivaltaa eksklusiivisesti, joten tässä kyllä tulisi esteitä neuvostossa, jos tälle tielle lähdetään. Tässä yhteydessä on muistettava, että direktiivi on osa turvallisuuspakettia, joka hyväksyttiin komission ja EASn taholta. Ja strategiassa on siviili komponenttia ja, lainvalvonta takalainen lain täytäntöpano komponentteja ja turvallisuus- ja puolustuskomponentteja ja ulkoisia näkökohtia kyberrikollisuuden osalta, jotka kuuluvat EASlle strategia perustuu tälle paremmalle käytölle, synergioille eri toimijoiden välillä, kun kyseessä ovat kyberturvallisuudesta vastaavat tahot, niin että niiden välillä saataisiin parempaa yhteistyötä. Mutta minulla on joitakin varauksia koskien sitä, saavutetaanko tämä laajentamalla soveltamisalaa sotilaspuolelle direktiivissä. Viimeinen kohta, johon haluaisin puhua, ei anteeksi, kaksi, kaksi kohtaa vielä, mikäli sopii puheenjohtaja. Yksi asia koskee sitä, että riskihallinta ja, ja vartilainen reportointi ovat asioita, jotka, joita sovelletaan ainoastaan markkinaoperaattoreille, eli bisnekselle, joka tarjoaa ydinpalveluja, ydininfrastruktuuria ja digitaalipuolen ihmisille, eli Facebook ja Google-tapaiset toimijat ovat tässä mukana. Ei näitä, ei tätä riskihallinnointi ja vaaratilanne raportointi äh, säännöksiä ei, ei sovelleta ohjelmavalmistajille ja laitevalmistajille. Se olisi merkittävä rasite näille yhtiöille. Toisaalta me emme myöskään tiedä, olisiko haluttavaa, että jostakin, jo, jostakin virheestä, joka liittyy tiettyyn ohjelmaan tai laitteistoon, kun loppujen lopuksi ohjelman valmistaja tai laitteen valmistaja ei ehkä kuitenkaan pysty sitä korjaamaan. En tiedä, selitinkö tämän nyt riittävän selvästi, mutta voi olla, että turvattomuus lisääntyisi, koska siinä todella otettaisiin ja pantaisiin maalitauluksi tietyt yritykset ja niiden johtajat, jotka, jossa käytetään tiettyjä ohjelmistoja tai laitteita. Sitten vielä sanoitte, että esittelijä sanoo, tarkistuksessa 18, että komission pitäisi laatia vuosittainen kertomus näistä vaaratilanteista ja toimista parlamentille ja neuvostolle. Tällä, tämän ehdotuksen, nykyisen ehdotuksen mukaisesti komissio ei kuitenkaan saa mitään, mitään ilmoituksia, ei komissio saa mitään tietoja näistä vaaratilanteet, joita, jotka vaikuttavat verkon kestävyyteen, ne, niistä tiedotetaan, niistä yhtiöt tiedottavat omille jäsenvaltioilleen. Eli itse asiassa me komissiossa emme saa mitään ilmoituksia. Se olisi aivan mahdotonta, että me voisimme näin ollen laatia mitään kertomusta. Kiitoksia. Ευχαριστώ πολύ και το λόγο έχει... Kiitos. Uh, Paljon kiitoksia. E, edustan ulkosuhdehallintoa ja siellä kyberturvallisuusosastoa. Aivan aluksi haluaisin Giuseppen huomion vahvistaa. DJ Home ja DJ Connect ovat tehneet yhteistyötä ja digitaaliturvallisuusstrategiassa oli kaikki oli mukana kaikki nämä puolustusulottuvuudet. Meillä oli alusta lähtien paketti ja ne kansalliset seikat, jotka ovat jäsenmaiden toimivallan alaa perussopimuksen mukainen jäsenmaille, mutta pyrimme samaan aikaan luomaan synergioita Euroopan unionin tasolla. Strategiassa kyberturvallisuus on melko tärkeällä siellä Kyberpuolustus on Euroopan puolustusvirastossa mukana. Tämä kattaa kaikki mukana olevat jäsenmaat ja toiminnan. Ja tässä verkostossa jäsenmaiden omia puolustuskompetensseja voidaan tukea. Ja Euroopan unioni voi rahoituksen tai tutkimuksen kehityksen kautta tai parhaiden käytäntöjen vaihtamisen kautta tukea jäsenmaita. Tämä on siis jäsenmaiden toimivallan alaa ja myöskin äh, sisämarkkinoiden toimivallan alaa, ja nämä kaksi toimivallan alaa pitäisi todennäköisesti säilyttää erillään toisistaan. Kuitenkin NIS on tärkeä turvallisuuden kannalta. Tiedämme, että 90 prosenttia tästä toiminnasta kuuluu yksityisten yritysten toimintaan jäsenmaissa – Ja tämä on erittäin tärkeää turvallisuuden kannalta erityisesti niissä jäsenmaissa, jotka eivät vielä ole ehkäpä hirvittävän hyvin valmistautuneita kyberuhkien vastaisessa taistelussa. Tämän vuoksi NIS on Euroopan unionin kyberdirektiivien joukossa tervetullut lisää Se ähm, toisi sellaista apua kansalliselle tasolle, jota aikaisemmin ei ollut olemassa. Kiitoksia. Kiitokset. Ja sitten vielä edustaja Gomes. Ymmärrän ja toki komission ja NISn näkemyksen päästä tästä eteenpäin ja tavallaan ylittää jäsenvaltioiden välinpitämättömyyden. Mutta tässä nyt on kysymys samoista asioista ja ulottuvuuksista, jotta tähän nyt ei oteta mukaan. Jonkun täytyy nyt osoittaa se tarve. Tarvitsemme integroitua lähestymistapaa. Ja tämä voisi olla parlamentti, ainakin tämä alivaliokunta. Ehkäpä lopuksi sitten enemmistö sen kaataa, mutta en minä usko, että tässä on mitään pahaa jos me meidän alivaliokunnassamme ja ulkoasioiden valiokunnassamme viittaisimme tähän puutteeseen. Vaikkakin toki ymmärrän, että tämä ei välttämättä ole kovin suosittua tässä aiheessa. Joten tältä osin uskon, että se lähtökohta, joka minulla tässä on ja jonka tunne, josta tunne Kelam on samaa mieltä, on se oikea viedä eteenpäin. Mutta ehkäpä tätä nyt ei vielä täysin ymmärretä, mutta siitä huolimatta meidän tulisi tämä esittää. On paljon asioita, joita me voimme selvittää, ne ongelmat, jotka tunne otti esiin, sanamuotoihin, liittyen luokiteltuun tietoon ja luottamukselliseen tietoon liittyy nimenomaan tähän toisenkin elementtiin, jonka hän otti esiin ongelmana, eli parlamentin rooliin. Kyllä me varmasti löydämme tähänkin ratkaisun. Samoin kuin myös tähän ilmoitus- ja raportointivelvollisuuteen. Meillä tällä, tällä direktiivillä luodaan eurooppalainen viranomainen ja se tulee nähtävästi komissialaisuuteenko. Tämä viranomainen, joka, jonka direktiivi Uh, we, we are creating, this was a deliberate choice. Tämä oli aivan tarkoituksellinen valinta. Emme ole perustamassa mitään viranomaista, vaan verkostoa, jossa on toimivaltaiset viranomaiset mukana. Komissio tulee olemaan osa sitä ja tarjoamme sihteeristön sen käyttöön, tai itse asiassa toimimme sihteeristönä verkostossa, ja kun määritellään menettelyjä ja verkoston toimintatapojen vir- jäsenvaltioiden välillä. Ja niin tämä verkostossahan jäsenvaltiot vaihtavat hyviä käytäntöjä, parhaita käytäntöjä, ne tiedottavat toinen toisilleen näistä, näistä turvallisuustapahtumista, tällaista, tällaista raportointia tulee olemaan ja tähän käytetään turvallista infrastruktuuria. Komissio yhdessä jäsenvaltioiden kanssa päättää vaatimuksista, joita edellytetään, jotta päästään tähän mukaan, mutta mitään uutta elintä ei perusteta. Ei ole mitään eurooppalaista sääntelyä, siis vastaavaa kuin ne Euroopan ähm, televiestintäalan sääntelyviranomainen esimerkiksi. Tämän tyyppistä ei ole tulossa. Well, thank you for these clarifications. I think... No, kiitos tästä selvennyksestä. Tuune ja minä ja muut kollegat, jotka ovat aiheesta kiinnostuneita. Meidän ehkäpä tässä täytyy nyt lyödä päämme yhteen. Meidän ei ehkäpä tarvitse olla yhtä varuillamme kuin komissio, koska komissio haluaa saada aikaan jotakin, joka todellakin vahvistaa kapasiteettia jäsenvaltiotasolla – ja unionitasolla. Mutta toisaalta me tiedämme, että vain hyvin realistisen lähestymistavan kautta me kykenemme integroimaan mukaan nämä sisäiset ja ulkoiset uhat ja kykenemme tekemään hyvää tietä. Joten en näe mitään ongelmaa parlamentissa tämän asian suhteen, ainakaan tässä alivaliokunnassa. mutta se mikä tulee olemaan tärkeää on se, että sovimme keskenämme eri poliittisten ryhmien kesken niin, että me saamme kannan tältä alivaliokunnalta mahdollisimman konsensuspohjaisen. Ευχαριστώ την κυρία Γκόμες. Απλά δύο υπενθυμίσεις ότι μέχρι τις 26 του Σεπτέμβρη Kiitos Rova Gomes 26. syyskuuta kello 12 on äh, määräaika tarkistuksella. Seuraava kokous 25. syyskuuta. Kokous on päättynyt.